Pan Preda. Takže hezké odpoledne, kolegové. Naše denní zasedání pokračuje. Niin, hyvää iltapäivää, kollegat. Jatkamme istuntoa. Ja aluksi Meillä on eilisen istunnon pöytäkirja ja tämän aamun. Ja jos ei ole mitään kommentoitavaa, niin voimme katsoa pöytäkirjan hyväksytyksi. Seuraava kohta esityslistalla ovat keskustelut ihmisoikeusrikkomuksista. Ensinnäkin käsittelemme Madagaskaria ja Charles Tannock saa puheenvuoron, olkaa hyvä mr president six years ago i got niin, laiton hallitus on korruption vaivaama ja aiheuttaa suuria ihmisoikeusloukkauksia. rajoelina kuitenkin tuli valtaan ja sanoi lopettavansa nämä. Ja Tätä ei voida katsoa näköpiiristä, kun siellä niin monet ihmiset elävät köyhyydessä ja kärsimyksessä. EUn täytyy harkita sitä, että vahvistetaan kohdistettuja toimia Rajelinaa ja hänen eh, renkejään vastaan ja otetaan huomioon kotonun sopimuksen säädökset eh, hallinnon epäonnistumisesta ja, mahdollisista ja tarvittavista sanktioista. Afrikan unioni EU voisi tehdä paljon enemmän. Olemme kuulleet monia kohtia, joissa on nähty kuitenkin vähän konkreettista toimintaa. Tällainen toiminta, siihen pitäisi kuulua eh, välittäjäsopimus Rajelinan ja Ravella Maanan välillä, jotta edellinen presidentti voisi palata Madagaskarille ilman, että olisi vaaraa hänen ja kilpailijan pitäisi pystyä osallistumaan presidenttivaaleihin, mutta valitettavasti Madagaskarin eh, näkymät sovitukselle, sovittelulle eivät ole kovin eh, hyvät, mutta toivotaan, että asia saa edistystä. Kiitoksia, Sten de Keiser. Merci, monsieur le... Kiitoksia, puhemies. Tämä nyt ei ole parlamentissa ensimmäinen kerta, kun käsittelemme Madagaskarin draamaa. Sen jälkeen, kun helmikuussa 2010 tehtiin päätöslauselma, tähän mennessä asiat eivät juurikaan ole kehittyneet tai oikeastaan pahentuneet Madagaskarin kansalaisten kannalta. Ja ajattelen nyt heitä ensin, koska he ovat ensisijainen uhri. Tämän lisäksi tällä hetkellä taistellaan vallasta maassa, ja se nyt ilmeisesti ei tunnu loppuvan. Euroopan parlamentti on selkeästi ottanut kantaa tähän yli vuosi sitten ja olemme tukeneet sitä, että maassa käynnistyisi demokraattinen prosessi, joka voisi johtaa vaaleihin. Näin ei vieläkään ole tapahtunut. Rajilina on edelleen vallassa. Hän ei enää voi asettua ehdokkaaksi. Tästäkin muistutetaan päätöslauselmassa – mutta haluaisin yksinkertaisesti nyt vedota siihen, että neuvottelut, joita tällä hetkellä käydään ja joista ei saatu mitään kunnollisia tuloksia tähän mennessä, toivottavasti ne vielä voivat onnistua. Ja siksi haluaisin puhua maltillisella äänensävyllä, jotta voisimme vielä jättää mahdollisuuden sille, että nämä neuvottelut voisivat onnistua. Ja toivottavasti löydämme tähän vielä ratkaisun. Kiitos. Si, Madame de Kaiser. Kiitoksia ja seuraavaksi Verja. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Yksi kerta ei vielä ole tapa, mutta voimme vain pahoitella sitä, mitä sisältöä tässä päätöslausumassa on. Ja tämä koskee erityisesti nyt Madagaskarin tilannetta. Olen puhunut tästä jo viime vuoden helmikuussa, kun viimeksi hyväksyimme Madagaskaria koskevan päätöslauselman. Ja tässä ja monessa muussakin Afrikan maassa EU on poliittisesti voimaton ja emme me talouspakottein saa asiaa kehittymään eteenpäin. Tilanteen ainoa uhri on ja tulee olemaan Madagaskarin kansa, joka kuitenkin tarvitsee tukea. Olisi ollut parempi, että Euroopan parlamentti lähettäisi selkeän tukiviestin Keski-Afrikan kehitysyhteisön kautta, jotta löydettäisiin ratkaisu mahdollisimman laajalta konsensuspohjalta ja voimme tietysti onnitella Shisanoa välitystyöstä. Hän on esitellyt tiekartan, jotta Madagaskarin poliittisesta kriisistä päästäisiin ulos. Lauantaina paikalla Madagaskarissa on kaikkien puolueiden edustajat ja he haluavat vahvistaa tämän tiekartan. Ja Madagaskarin kansan määrä on valita hallituksensa ilman kansainvälistä painostusta. EUn rooli on auttaa heitä, joten tämä päätösasema oli vain osittainen, ja tämä saattaa nyt heittää vain öljyä liekkeihin sen sijaan, että tilanne paranisi, ja meidän pitää vahvistaa talouspakotteita. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Așa cum au făcut-o și cei care au vorbit înaintea mea, constat și eu că din... Kiitoksia. Minäkin haluaisin todeta, että helmikuusta 2010 jälkeen, silloin kun viimeksi keskustelimme Madagaskarin tilanteesta, ei ole tapahtunut mitään myönteistä kehitystä. Voidaan myöskin sanoa, että siirtyminen kohti demokratiaa ei ole tapahtunut, vaan sen sijaan on nyt siirrytty kohti syvempää kriisiä kuin viime vuonna. On totta, että sadakin kokouksessa puhuttiin viimeisestä mahdollisuudesta mutta valitettavasti kokous epäonnistui, mutta meidän täytyy kuitenkin olla toiveikkaita sen suhteen, että lauantainen kokous johtaisi myönteisiin tuloksiin. Mutta on myöskin totta, että poliittinen ja sosiaalinen tilanne Madagaskarilla on erittäin vakava. Valtaosa kansasta elää alle dollarilla päivässä. Ja nyt tarvittaisiin siirtymä prosessia, joka olisi konsensuksen pohjautuva ja mukaanottava, ja meidän täytyy tukea sitä, että tällainen prosessi saadaan käynnistettyä. Kiitos. Madame Bilbao Bar- Kiitoksia sitten Bilbao Barandika. Kiitos puhemies. Gasolinan hallituksen myötä Madagaskar on muuttunut poliittisen epävakauden keskuksiksi, jossa ei ole vallanjakoa jossa tiedotusvälineitä valvoo hallitus, jossa rikotaan ihmisoikeuksia – ja jossa turvallisuusjoukot toimivat väestöä vastaan, joka kärsii välittömästi politiikan seurauksista. Tämä laiton hallitus maassa, jossa on resursseja, aiheuttaa valtaisia humanitaarisia ongelmia, puuttuu elintarvikkeita, vettä, terveyspalveluita ja koulutusta. Union Euro- Euroopan unionin täytyy jatkaa humanitaarisen avun antamista väestölle ja sen täytyy pyrkiä auttamaan saamaan aikaan sopimusta osapuolten kesken, joka mahdollistaa puolueettoman siirtymäkauden hallituksen syntymistä, jotta voidaan siirtyä perustalliseen järjestykseen, jotta voidaan järjestää demokraattiset ja vapaat ja avoimet vaalit, jotka mahdollistavat sen, että kaikki liikkeet ja poliittiset johtajat voivat osallistua vapaasti niihin ja mahdollistavat sen, että Madagaskarin kansa päättää itse kohtalostaan. Madame Kill Nielsen. Kiitoksia sitten Kill Nielsen. Le groupe des Verts condamne Vihreät tuomitsevat jälleen kerran olosuhteet, joissa Rajolina anasti vallan Madagaskarilla. Ja tämän maan poliittinen epävakaisuus on huolestuttavaa. Ihmisoikeuksia on rikottu huomattavasti. Esimerkiksi mielenosoituksia on tukahdetettu, mielivaltaisia pidätyksiä, toimittajia on pahoinpidelty opposition edustajia. Turvallisuusjoukot nauttivat täydellisestä rankaisemattomuudesta ja oppositiojohtajat ovat vankilassa ja vaadimme, että heidät vapautetaan. Lisäksi luonnonrikkauksien valonoton hallinta uhkaamaan kehitystä tulevien sukupolvien kannalta ja johtaa ekologisiin katastrofeihin. Me tuomitsemme sen, että on käytetty mineraalivaroja väärin ja ryöstetty puuvaroja, erityisesti ruusupuuta. Oikeusvaltio perustaminen Varaskarin on tärkeää ja sinne pitää saada vapaat, avoimet ja demokraattiset vaalit. Ja meidän pitää antaa kansainvälistä tukea Madagaskarille, erityisesti EU-sta. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensin Kaczmarek, joka puhuu EPP-puolueen puolesta. Kiitoksia puhemies, hyvät kuulijat. Päätöslauselmassamme tuomitsemme ihmisoikeuksien loukkaukset Madagaskarilla ja vetoamme, että täysimääräisesti kunnioitetaan taloudellisia, poliittisia ja ihmisoikeuksia ja että saadaan aikaan oikeusvaltion periaatteet. Vapautetaan poliittiset vangit ja että poliittiset pakolaiset pääsevät palaamaan takaisin. Ehtona normaaliuden palauttamiselle on perustuslaisellinen oikeuden palauttaminen. Tarvitaan vapaat, reilut vaalit, jotka järjestetään kansainvälisen yhteisön valvonnassa. Ja vaalit täytyy olla sellaiset, että ne ovat demokraattisten sääntöjen mukaiset. Ongelma on siinä, että Miten me voidaan antaa tukea Madagaskarille, kun emme tunnista, tunnusta tällaista laitonta hallitusta, mutta toivotaan, että tällainen tuki voi silti olla tehokasta. So, madam. Kiitoksia. Ja sitten Kretu sosialistien ja demokraattien ryhmästä. Sotilaalliset valta, hallitus on tuotu valtaan, joka ei noudata sitoumuksia, jotka liittyvät sopimuksiin, jotka liittyvät siirtymiseen demokratiaan, poliittiseen moniarvoisuuteen ja ilmailun Afrikan unioni on irrottanut maan jäsenystään ja poliittinen järjestelmä on ongelmallinen, mutta samoin myöskin tuki, jota valuutarahasto ja pankki ovat tehneet päätöksen siitä, että eivät anna apua, johtanut siihen, että väestö kärsii, koska se apu on menettänyt avun, joka sille aikaisemmin annettiin. On vedottu Euroopan unioniin, mutta myöskin YK on jotta voitaisiin äh, tukee toimia, joita Afrikan liitto, Afrikan unioni on hyväksynyt. Poliittisesti minusta EUn pitäisi tehdä enemmän, jotta Madagaskarin poliittiset puolueet voisivat nousta ristiriitojen yläpuolelle ja noudattaa tiekarttaa, joka Etelä-Afrikan kehitysyhteisö avulla on hyväksytty. Entinen presidentti Marka Ramana voisi, hänen pitäisi voida palata takaisin maahansa ottaa huomioon sen, että nykyisessä tilanteessa hän joutuu valitsemaan maapaon tai elinikäisen pakkotyön välillä. Madame Madame. Kiitoksia ja sitten Ojuland Alde-ryhmän puolesta. Kiitoksia puhemies. Sotilasvallankaappauksesta on seurannut jatkuva väkivalta ja siviili- ja kansalaisoikeuksien rikkomiset. Olemme joutuneet todistamaan sitä, että toimeenpanon lainsäädäntö ja tuomiovalta yhdessä eh, tiedotusvälineiden vallan kanssa on keskittynyt Riolinan käsiin, joka pitää itseään transitio hallituksen presidenttinä olen tyytyväinen, että EU ei ole tunnustanut sen laillisuutta. Meidän ei ikäisi antaa kritiikkiä millekään autoritaariselle hallitsijalle ryhtymällä virallisiin suhteisiin, vaikka ne tietysti aiemmin on tehty. Sen vuoksi pidän hyvänä sanktioita, jotka on laitettu hallinnolle tähän asti, ja kehottaisin kansainvälistä yhteisöä laajentamaan niitä, jotta voidaan saada rajojen hallitus pois vallasta ja saada aikaan aito Eh, siirtymä kohti demokratiaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Makovei. Uh, mulțumesc. Lovitura de stat din martie 2009 a fost urmată de acte... Kiitoksia. Maaliskuun 2009 vallankauppauksen jälkeen on ollut väkivaltaa, ihmisoikeusrikkouksia, mielivaltaisia pidätyksiä oppositiojohtajien osalta ja maassa on nyt epäturvallinen ilmapiiri. Meidän on rangaistava syyllisiä hallinto ei ota huomioon kansainvälisiä ponnistuksia, jotka tukevat vapaita vaaleja, mutta meidän ei kuitenkaan pidä luopua ponnisteluista. Meidän täytyy huolehtia siitä, että hallituksen väärinkäytökset kansaa vastaan saadaan päätöksen. On keskeistä nyt järjestää vapaat ja demokraattiset vaalit ja mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin

madagaskarin tilanne on klassinen tilanne jossa uusi ei ole parempi kuin vanha. Tämä laiton hallitus tuli valtaan 2009 äh, armeijan tuella ja asiat eivät ole ollenkaan parantaneet. Kaikki huonot vanhat tavat ovat edelleen. Laittomat tappamiset, äh, vankien kiduttaminen, Ja tietysti köyhyys, vähemmäs minimipalkka 35 dollaria kuukaudessa. Ratkaisu on ilmeinen. Tarvitsemme demokraattista hallintoa ja me EU-ssa meidän täytyy tehdä parhaamme saada se aikaan, koska ilman sitä edistystä ei saada aikaan. Jos saadaan vapaat vaalit ja uusi hallitus, EU yhdessä muiden kansallisten elinten kanssa, erityisesti Afrikan unioni, voi auttaa tätä maata matkalla demokratiaan

Kiitos. Now I will give Syy puhemies. Syynä nykyiseen poliittiseen kriisiin Madagaskarilla oli sotilasvallan kaappaus, joka pakotti kaksi vuotta sitten eroamaan demokraattisesti valitun presidentin Marco Ravalomani sotilasvallan kaappaus, sen, se päättäväisesti tuomittiin kansainvälisessä yhteisössä myös EU-ssa, ja EU keskeytti välittömästi kehitys, kehitysavun antamisen. Sitten Madagaskar suljettiin pois SDACstä sekä Afrikan unionista, mikä vaikuttaa siihen, että saari edelleen joutui eristyksiin poliittinen kriisi on nyt siinä tilanteessa, että tässä tulee esille mahdollisuus, että käynnissä olevat neuvottelut poliittisten johtajien välillä voisivat päästä päätökseen. Tämä on erinomainen mahdollisuus, jotta voitaisiin saada palautettua perustuslaillinen järjestys ja järjestettyä uudet vaalit. Keskustelu on myös perustava merkitys sille, että saataisiin rahoitus palattua maalle, joka, jonka tuki oli 600 miljoonaa EUn kehitysavusta. Toivon, että äh, konfliktissa olevat osapuolet saavat aikaan tällaisen etenemissuunnitelman, tiekartan, jossa tulisi kuvaan mukaan väliaikaishallitus ja sitten äh, uuden hallituksen saaminen ja reilut vaalit. Kiitoksia seuraavaksi Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Queria antes... Kiitoksia, puhemies. Ennen kaikkea pahoittelen sitä, kuinka myöhässä Portugali on reagoinut tähän päätöslauselmaan ja vastustan tällaista tilannetta. No sitten Madagaskarista. EU voi tukea sovitteluprosessia, mutta kuitenkaan sekaantumatta kysymyksiin, jotka kuuluvat Madagaskarin kansalle. EUn ei pidä nyt ottaa kenenkään puolta tässä konfliktissa. Siitä ei ole etua Madagaskarin kansalle ja meidän täytyy jatkaa ponnisteluita, jotta löydämme poliittisen ratkaisun tämän maan kriisiin. Haluaisimme vielä todeta, että Madagaskarin kansalla pitää olla oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. Madame Basescu. Kiitoksia seuraavaksi Basescu. Domnule președinte, criza politică actuală din Kiitoksia, puhemies. Madagaskarin tämänhetkinen kriisi on riski demokratian ja vakauden kannalta tällä alueella. Vallankaappaus demokraattisesti valittua presidenttiä vastaan on johtanut väkivaltaisuuksiin ja turvattomuuteen, ja muistuttaisin siitä, että kansainväliset tahot ovat vetäneet pois rahoitustukensa Madagaskarille. Näin ollen Madagaskarilla on nyt 80 prosentin köyhyysaste, ja tästä syystä Yhdysvallat ei enää anna tullietuuksia tekstiilituotteille, jotka tulevat Madagaskarista. Ja yksi tärkeimpiä tulonlähteitä tälle maalle on nyt tuhoutunut. Meidän pitäisi saada tämä kriisi nyt päättymään ja saada demokratia palautumaan Madagaskarille. Alueellisten yhteisöjen on oltava mukana kun etsitään ratkaisua tähän konfliktiin. Kiitos. Kiitoksia. Ja Romania tulee vielä lisää, koska Kutas saa seuraavan puheenvuoron. Kiitoksia, puhemies. Madagaskarin poliittinen kriisi on johtanut tämän maan eristäytymiseen kansainvälisesti EU-ssa noudattamalla YK sopimuksia Tämä on johtanut siihen, että humanitaarinen apu on poistettu Madagaskarin osalta. Annan valastaminen on vaarantanut siirtymisen kohti demokratiaa, mutta päätös päättää sanktioista on edelleen hyvin herkkä. Meidän täytyy ajatella, millaisia seuraamuksia tällaisilla päätöksillä voisi olla. Ja siksi meidän täytyy nyt ajatella Madagaskarin kansaa, joka tarvitsee tukeamme. Ja tuen ei pidä olla vain vetoomus sen puolesta, että järjestetään vapaat vaalit, vaan meidän pitää olla käytännönläheisiä ja meidän pitää antaa todellista humanitaarista apua. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Silvestras. Presidente, solo dal luglio del... Puhemies, Madagaskar oli mukana eh, Afrikan unionin elämässä, mutta 90-luvulla sen alkoi olla enemmän tekemisiä sosiaalisten maiden kanssa. 2009 vallankaappaus johti siihen, että erään kaupungin pormestari anasti vallan ja asettautui presidentin palatsiin. Ja lähes 8 miljoonaa alkaiskarjallista äänesti viime vuonna perustuslain muuttamisesta. Could you, could you... Anteeksi, mutta voisitko hiukan hidastaa, koska tulkit eivät pysy mukana. Speranza di costruire una vera democrazia. Ja toivomme, että tähän Euroopan eteisen siirtomahan voidaan saada aikaan demokratia. Haluamme siirtoa väliaikaishallituksen, joka toimisi tehokkaammin ja kuitenkin kansalaiset elävät alle dollarilla päivässä ja myöskin humanitaarinen tilanne on erittäin vakava. EU ja Afrikan unioni eivät ole saaneet aikaan kompromissia Madagaskarin hallituksen kanssa ja on hyväksytty joitain toimenpiteitä. Esimerkiksi on kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki ovat peruuttaneet humanitaarisen avun Me tuomitsemme valakaappauksen ja maahan täytyy saada vapaat ja avoimet vaalit, jota kansainvälinen yhteisö valvoo. Grazie. Kiitoksia. Sitten työjärjestyspuheenvuoro. I have a Go point ahead. of order. On a point of order, Mr. Niin, työjärjestyksenä, työjärjestyspuheenvuorona. Minä kuulen tehdä puhemies. Varmastikin puhuja itse päättää, millä nopeudella hän puhuu. Ja tulkkien on sitten, tul, siis puhujat tässä parlamentissa, heitä, he, heidän pitäisi joutua siihen vaaraan, että heidän puheensa pilataan siksi, että puhemies puuttuu heidän puheeseensa tulkkien puolesta. Voitaisiinko tämä merkitä pöytäkirjaan? The large extent I agree with you. Niin, viimeisen virkeen suhteen olen samaa mieltä, mutta me saamme myöskin tulkelta vähän viestiä tänne, eli että he eivät pysy mukana tässä vauhdissa. Eli silloin kun keskeytän puhujan, se tarkoittaa aina sitä, että on aina myöskin lisäaikaa, jotta kaikki ovat tyytyväisiä. Puhuja on tyytyväinen, te olette tyytyväisiä, kun saatte tulkkauksen, ja tietysti tulkit ovat myöskin sitten tyytyväisiä. Se on tämän työmme tarkoitus täällä.

Komissio ja korkea edustaja Rova Ashton ovat syvästi huolissaan tilanteesta Madagaskarilla. Ja me sanomme Madagaskarin tuon kaunin maan kansalle, että edelleen tuemme sitä. On tärkeää päästä kriisipolitiikasta eteenpäin, jonka poliittiset ja sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat hyvin raskaita väestölle – Kuten te, parlamentin jäsenet, mekin seuraamme kehitystä hyvin tarkkaavaisesti ja käytämme diplomaattisia keinoja voidaksemme saada kriisin loppumaan. Me olemme kaksi vuotta nähneet, että on ollut askelia taaksepäin ja että paikan päällä on estetty kaikki yritykset. Nyt uskoakseni olemme käännepisteessä 7. kesäkuuta, kaksi päivää sitten. Gaboronessa käytiin neuvotteluja Etelä-Afrikan kehitysyhteisön ja maan lukuisien toimijoiden kesken, jotta löydettäisiin tie ulos kriisistä, joka perustuisi neutraaliuteen ja yksimielisyyteen, joka pitäisi mukaansa kaikki ryhmät ja joka tunnustettaisiin äh, niin, että sitä voisi tukea kansan, Madagaskarin väestön suuri enemmistö. Me luotamme siihen, että nämä neuvottelut tulevat olemaan menestyksekkäitä, niin että Afrikan unioni ja maailman yhteisö, mukaan luettuna Euroopan unioni, jälleen huolehtii siitä, voi tukea Madagaskaria siinä, kun se siirtyy takaisin perustuslailliseen järjestykseen. Me torjumme kaikki yritykset yksipuolisesti saada aikaan de facto hallitus siirtymäkauden hallitukseksi. Euroopan neuvosto on katsonut, että jatketaan edelleen kotonuusopimuksen mukaisia toimia edelleen puolella vuodella. Tätä, tämä ei koske humanitaarista apua ja muita toimia, jotka ovat yhdistettävissä tähän artiklaan ja liittyvät köyhyyden torjumiseen. Me olemme valmiita edelleen poliittiseen ja taloudelliseen tukeen siirtymävaiheen prosessissa, jos sitä valitsee yksimielisyys. Ja kaikkien sen täytyy perustua aikataulun, josta ovat paikan päällä olevat toimijat sopineet, samoin kuin Etelä-Afrikan eh, kehitysyhteisö ja Afrikan unioni, samoin kuin kansainvälinen yhteisö. Joten me nyt luotamme siihen, että kahden vaikean vuoden jälkeen tapahtuisi parempaa kehitystä. Yes, Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu Madagaskarista on päättynyt ja äänestys toimitetaan noin puolen tunnin kuluttua. Sitten seuraava kohta tänä iltapäivänä on Guantanamo, välitön päätös kuoleman tuomiosta. Ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron Channel